Good afternoon, ladies and gentlemen. Please be so kind to take your seats. I know that today is Tänään on 20. heinäkuuta keskellä kesälomia, mutta Mutta ehkä se ei ole niin ikävä juttu, ei olekaan missään beachillä, vaan täällä kokouksessa. Meeting until we elect new... Minulla on ilo ja kunnia toimia tämän valiokunnan, talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajana, joten mikäli teille mitä sitä vastaan, ehdottaisin teille seuraavaa estyslistaa. Ensinnäkin, ensimmäisen esityslistalla on kokouksen al- aloittaminen väliaikaisen puheenjohtajan johdolla työjärjestyksen mukaisesti teemme puheenjohtajan. Sen jälkeen valitsemme varapuheenjohtajat, kohta neljä muut asiat ja kohta viisi seuraavan kokouksen aika ja paikka. Siitä ilmoitus. Sopiko teille tämä esityslista? I see no opposition. En näe mitään vastalauseita, joten totean vain, että kaikki hyväksyvät esityslistan, kaikki läsnäolijat. Ensinnäkin Tarkistaanpa läsnäololista. Olemmeko, olemmeko nyt päätösvaltaisia? Onko meitä riittävän monta jäsentä paikalla? Kuinka monta jäsentä on paikalla? Vähimmäismäärä on kahdeksan, jotta olemme päätösvaltaisia. Ja kuinka monta meitä täällä onkaan? are 12. Meitä on 12. Tämä tarkoittaa sitä, että olemme päätösvaltaisia. Kynnys ylittyy. Ketään ei varmaan, kenen ei varmaan ole mitään sitä vastaan, että toimimme nyt erotetulla tavalla. Aha, this is the language to speak, excuse. Yes. Esrelän haluaa puhua, olkaa hyvä. Still... Niin, vanhassa luettelossa mainitaan vielä Van de Kampin nimi Hollannin edustajana. mutta minä olen ottanut hänen paikkaansa, me olemme vaihtaneet paikkoja, mikä selittää sen, että minä olen täällä paikalla eikä kyseinen henkilö. Te aiotte siis... Äh, hän tuli siis myöhemmin. Ei kun, ei kun minä olen hänen sijallaan. Minä tulen tähän valiokuntaan hänen sijastaan. So our... Ahaa. Voimme nyt siis tehdä päätöksiä, olemme päätösvaltaisia. Voisi tehdä selväksi, että nyt tarkoituksena on valita valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Varapuheenjohtajien lukumäärästä on päätetty. Meillä on siis puheenjohtaja ja neljä varapuheenjohtajaa. Yksi plus neljä. Puhe, rouva puheenjohtaja, ei siis rouva Kresle. Ah, excuse me one moment. Do we have translation? Meillä ei ole tulkkausta. Kejka, czy ja mogę poprosić o przetłumaczenie? Czy pani Gressle prosi o głosowanie tajne nad całym zestawem Niin, edustaja Gressle, te haluatte ilmeisesti, että äänestämme puheenjohtajista ja varapuheenjohtajista, vai mihin te viittasitte? Zu, zu, zu, dem ganzen, zu dem ganzen Ausschusspräsidium. Danke. Siis koko työvaliokunnasta. Bardzo. Kto jest za przyjęciem wniosku o głosowanie nad Kuka on sen puolesta äänestetään salaisella lippuäänestyksellä sekä puheenjohtajasta että varapuheenjohtajista? Ketkä ovat tämän puolesta? Salaisen lippuäänestyksen puolesta. Puheenjohtaja, jos yksi edustaja vaatii sitä, niin silloin se on tehtävä. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wobec tego głosujemy tajnie nad Kiitoksia paljon tästä huomautuksesta. Siinä tapauksessa me todellakin hoidamme kaikki äänestykset salaisena lippuäänestyksenä. Ja aloitamme nyt puheenjohtajan valinnalla. Przepraszam, jeden moment. Zgodnie z regulaminem, jeśli jest kilku kandydatów, poseł... Kiitoksia. Sääntöjen mukaan, mikäli täällä on useita ehdokkaita, ai anteeksi, siellä olekaan tämä paperi, väärä paperi, sanoi puheenjohtaja. Sihteeristö toteaa, että me voimme hoitaa Saraisen lippuäänestyksen, mikäli vähintäänkin kuusi valiokunnan jäsentä sitä pyytää. Tällaisen paperin minä sain nyt eteeni. Nyt täytyy katsoa, onko täällä riittävästi henkilöitä pyytämässä salaista lippuäänestystä. Kuusi on vähimmäismäärä. Ketkä ovat sen puolesta, että hoidetaan salainen lippuäänestys kaikista näistä valinnoista? Kiitoksia paljon tästä 14 kannatti sitä, että järjestetään salainen lippuäänestys. Ketkä vastustavat? Dwa głos, trzy głosy są przeciw. Rozumiem, że przyjęliśmy... Kolme ääntä. Siinä tapauksessa hoidetaan salaiset lippuäänestykset, niin kuin täällä ehdotettiin. Ja kaikki tämän työvalikunnan jäsenet puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan siis salaisella lippuäänestyksellä. E, ja aloitetaanpa nyt vaikka puheenjohtajan valinnasta. Ensinnäkin äänten laskija täytyy valita. Herra Hachimarkakis. Ennen kuin esitän ehdotuksen, haluaisin kysyä edustaja Kresleltä viittaako tämä salainen lippuäänestys puheenjohtajaan vai koko työvaliokuntaan? No, minä ehdotan, että Luigi de Matristis olisi tässä ehdokkaana puheenjohtajaksi. Kiitoksia. Tämä oli siis ehdokkuusilmoitus. Haluaako joku muu asettua ehdolle puheenjohtajan toimeen? Talousarvion valvontavalikunnassa kukaan muu ei, tunnu olevan halukas. Herra Odi. Puheenjohtaja, te pyysitte ehdo, muita ehdokkuuksia. Olin uskonut, että oli tietty takaraja, johon mennessä ehdokkaita tuli esittää. Voidaanko nyt enää esittää ehdokasta? Herra de magistris oli ehdotus, joka tehtiin jo eilen, joten silloin aikaraja ei ollut vielä kulunut umpeen. Silloin pystyy vielä tekemään näitä ehdokasasetteluita. Joten nyt kun katson ympärilleni täällä salissa, mikäli... Siis onko täällä vielä joku, joka haluaa ehdottaa puheenjohtajan virkaan jotakuta henkilöä? Herra Kaakkeessa pyrki vain tukemaan ehdokasta, joka oli aiemmin jo ilmoitettu. Joten Toistaiseksi hän on ainoa ehdokkaassa puheenjohtajan toimeen. Rozumiem, że nie ma więcej kandydatów. Minun käsittääkseni muita ehdokkaita ei ole. Mikäli muita ehdokkaita ei ole, niin suljen nyt tämän luettelon tähän. Muita ehdokkaita ei ollut. Joten näissä olosuhteissa Rova Gressle, haluatteko pitää kiinni vaatimuksestanne, että järjestetään sellainen lippuäänestys joka tapauksessa valiokunnan puheenjohtajan virasta, vaikka ehdokkaita on vain yksi? No, no siinä tapauksessa me tarvitsemme tänne äänten laskijoita. Tämä liittyy työjärjestyksen sääntöihin. Mikäli puheenjohtaja lukee nyt englanniksi. Mikäli ehdokkaita on vain yksi, silloin hänet voidaan valita pelkästään suosioita osoittamalla kätten taputuksiin siis. Tämä mahdollista. Dostajemy przy głosowaniu tajnym Mamy jednego kandydata, czy pan de magistri... Salainen lippuäänestys, mikäli on vain yksi ehdokas, erä magistris. Suostuiko te ylipäänsä ehdokkaaksi? Ai suostutte siis, no se nyt ainakin tuli selväksi. No siinä tapauksessa tarvitsemme ehdokkaita ääntenlaskijoiksi kaksi henkilöä. Rova Gressle, onko teillä mitään ehdotuksia sen suhteen, kuka voisi laskea äänet? Bo będziemy losować. Taikka sitten vedetään hatusta. E, Itälä ja Köstling olisivat EVPn puolelta ehdokkaan. Okei, zrozumiałem, że będziemy losować, więc proszę bardzo. No, siinä tapauksessa vedetään hatusta, tai siis arvotaan. Herr Gröbben ja Van den Brande. and Mr. Martin. Ja Martin Ehrenhauser. Names, I do believe. Kaksi nimeä minun mielestäni riittää tähän hommaan. Teraz mamy kartki do głosowania. we need, sorry, we need the groups to tell us who is voting, who is voting for the groups and who are the substitutes.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 Okay, okay, but what about the, the papers? It will be done down here. Yep. <laughs> My colleagues will organize it. So until we get organized... Tässä hieman laaditaan äänestysluettelo, mutta kysymys koordinaattoreille. Voisitteko ilmoittaa äänestävien henkilöiden nimet kustakin poliittisesta ryhmästä? Voisitteko kertoa, ketkä äänestävät minkin ryhmän puolesta? Tämä pitäisi saada nyt selväksi. Täysjäsenet ja varajäsenet, ilmoittakaa heidät äänestävät sellaiset. Do we have EPP? Kansanpuolueesta. Kuka äänestää varajäsenenä kansanpuolueesta? Frau Holmeier you have 11 members. Teillä on 11 jäsentä. Te voitte, te on siis 11 ääntä. Voisitteko nyt pääntää, kuka äänestää varjäsenistä, koska kaikki tuntuu, että on paikalla. Tai kaikki eivät ole paikalla. My full members are present. One... Niin, kaikki jäsenet ovat paikalla, yksi jäsen ei kuitenkaan. Kymmenen on paikalla, yksi ei ole paikalla, joten Formayer äänestää. And he is voting for whom? Siis ketä hän nyt sitten äänestää vai ei kenen puolesta hän äänestää? Kenen puolesta hän äänestää? Lini. Revelinin puolesta, koska hän ei ole täällä. Rivellini Crescenzio. Rivellinin Crescenzioon puolesta siis. Selvä pyy. Sosialisteista sitten, sosialisteista ja demokraateista. Kuinka monta täysjäsentä teillä on täällä paikalla? Four, five, six, seven. So I take responsibility. Joten minä sitten äänestän itsekin. Aldesta sitten kolme, Shatsimarkakis, selvä. Vihreistä kaksi. Stasia, kuka? ECRstä Chareski ja Cheskova. Chareski on paikalla. Cheskova ei taida olla. Onko joku täällä hänen tilallaan? Onko teillä varajäsentä täällä vai eikö? Teillä ei ole varajäsentä paikalla. Guesta sitten. Tuollahan onkin yksi aina IFDstä, FDstä, Rova Andreasen on paikalla ja hän on yksi ja ainoa, joten kaikki kunnossa. NIstä sitten sitoutumattana Martin Ehrenhauser on paikalla selvä. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on nyt luettelo niistä henkilöistä, joilla on lupa ja oikeus äänestää. Um, And let me remind, we have only one... Muistutukseksi kaikille ehdokkaat on vain yksi ja hänen täytyy saada enemmistö annetuista äänistä. Jotta kaikki nyt on selvänä, miten toimitaan. Um, okay. And next technical issue. Sitten yksi teknisempi juttu. Ne henkilöt, jotka äänestävät, nostakaa kätenne pystyyn, niille tiedämme, kenelle pitää antaa äänestyslipuke. Käsi pystyyn niin saatte tämän äänestyspaperin. And one spare paper for myself, Ja voisinko minäkin saada sellaisen? And Please put the cross. Pistäkää rasti ruutuun, mikä äänestätte kyllä, tai sitten rasti toiseen ruutuun, mikä äänestätte ei. And now let me read the names of members and all written names and members, please. Sitä mukaan kun luen ihmisten nimiä ääneen, niin tulkaa tänne ja pistäkää äänestysvipukkeja tänne laatikkoon. And sign the voting list. Ja ään, allekirjoittakaa samalla äänestysluettelo. Rova Martta Andreasen ensimmäisenä. Oletteko valmiina? Äänestäkää siis. Let, me, let us wait. No odotani niin hiukan. Let us wait a moment when everybody is ready. Otherwise... Mr. Gebrandi and Mr. Ehrenhausen. Oh. These two Voisivatko kaksi arvoisaa herrasmiestä, herra Ehrenhauser ja Fanny Brande, tulla tänne valvomaan äänestysluetteloa ja vahtimaan myöskin äänestys niin voitteko tulla vahtimaan tätä lipukelaatikkoa ja tätä listaa? Onko rouva se nyt pikkuhiljaa valmis? Hän jälkeen sitten Jean-Pierre Odi ja niin poispäin. Ines Ayala Sender. Mrs. Um, Ayala Sender is replaced by Mr. Mr. Costa Herra Kosta Lestra äänestää rouvaa Ajala Senderin puolesta, joten voisitteko te sen sijaan tulla äänestämään? Odi on jo äänestänyt. Sigmatas Valcitis seuraavana. Andra Czeszkova. She is absent and no substitute. Hän onkin poissa, eikä ole varamiestä. Shachi Markaakis sitten seuraavana. Andrea Cozzolino. Ryszard Czarnecki. Luigi de Magistris.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 Vanen brändi on ilmeisesti äänestänyt, näin ymmärsin. Fleur. Martin Hausling. Ville Itala. Katalin Ivan. Iliana Ivanova. Elizabeth Kostinger. Monika Luisa Makowej. Jan Olbrycht. instead of Holmeyer instead of Christian. Holmair äänestää Cristenzo Tivrinin puolesta. Instead of Skaldemose left for Skaldemosa. Eikö hän äänestä? Missä hän on? Ei näy missään. Niin, niin. Kyllä, kyllä. Teodoros Skylakarkis. Soren Zondergaard. Bart Stas.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 Scrutators, we need probably six and a half minutes to make these countings. Nyt äänteen laskijat tarvitset hieman aikaa laskemiseen, joten aloitamme keskustelun vasta kuutisen, kuuden minuutin kuluttua, joten älkää lähtikö kovin kauas. Kuutisen minuuttia tarvitaan äänteen laskentaan. Oh, excuse me. Your substitute, Paul?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 Yeah, it's, it's okay. So, suspension for six minutes. Joten keskeytämme kuudeksi minuutiksi, siksi kunnes äänet on laskettu. Ja älkää lähtekö liian kauaksi.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 Ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat. Nyt haluaisin ilmoittaa teille äänestyksen tuloksen. 28 annettua ääntä. 25 ääntä puolesta, kolme ääntä vastaan, Ehdoton enemmistö, joka tarvittiin, oli 15, joten herra Luigi de Magistris on valittu tämän valikunnan puheenjohtajaksi. Congratulations. Welcome. Take your... Onnittelut. Nyt voitte tulla tänne puheenjohtajan paikalle. Te voitte hoitaa hommaa nyt tästä eteenpäin. Olkaa hyvä. Prima di cominciare la seduta vorrei ringraziare innanzitutto il mio gruppo che mi ha indicato. No niin. Ensinnäkin haluaisin kiittää omaa puolueryhmääni, joka asetti minut ehdokkaaksi. Haluan myös kiittää kaikkia, jotka äänestivät puolestani. Tämä on minulle erittäin tärkeä tehtävä. Tämä on ensimmäinen varsinainen poliittinen tehtävä minulle. Minun pitää vielä oppia hyvin paljon ja ennen kaikkea minun täytyy oppia niiltä, jotka ovat toimineet jo meppeinä. Mutta näin alusta alkaen voin sanoa, että olen erittäin päättäväinen, olen, minulla on voimakas tahto ja uskoisin, että voin soveltaa omaa työkokemustani täällä olen jo 15 vuoden ajan toiminut erilaisissa tärkeissä tehtävissä ja sellaisilla, sellaisissa tehtävissä, jotka varmasti ovat tämän valiokunnan hyväksi. Varmaankin keskustelemme täällä paljon, mutta uskon, että meidän, me tulemme myöskin kunnioittamaan toisiamme. Se on hyvin tärkeää. Tämä, ylipäänsä tämä valiokunta on erittäin tärkeä. Ja tällä valiokunnalla on mahdollisuus välittää viestiä avoimuudesta ulospäin. Voimme näyttää esimerkkiä oikeasta toimintatavasta ja myös lainmukaisuudesta, erityisesti kun ajattelen suhteitamme muihin toimielimiin Euroopan unionissa. Tämä on tärkeä hetki. Puhutaan paljon avoimuudesta ja korrektiudesta. Ja äh, tässä yhteydessä on erittäin tärkeää voittaa Euroopan kansalaisten luottamus takaisin. Ja erityisesti kun ajattelemme kaikkia epäkohtia, niin mehän voimme toimia oikein hyvin ennaltaehkäisevästi. Haluaisin, että tämä valiokunta viestii ulospäin sellaisen viestin, että meidän täytyy ja me kunnioitamme sääntöjä jos joku poikkeaa säännöistä, niin tietenkin äh, silloin langetetaan rangaistuksia. Haluan vielä lopuksi kiittää teitä luottamuksestanne. Olen hieman liikuttunut. Pahoittelen, että olen näin liikuttunut. Nyt haluaisin siirtyä sitten varapuheenjohtajan valintaan. Haluaisin kuulla, onko meillä ehdokkaita ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Ja Matto, che Do atto che è pervenuta una lettera del segretario... Olen saanut pääsihteeristöltä kirjelmän, tai itse asiassa äh, EFDltä. Marta Andreas olisi EFDn ehdokas ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi. Propone eh, la votazione, come mi è parso di capire dalla, dall'intervento precedente, la votazione a scrutinio kannattaako jokin, va, jokin puolueryhmä salaista lipuäänestystä. En tiedä, onko sitä ehdotettu nyt ilmeisesti. Ei. Kyllä, haluaisimme salaisen lipuäänestyksen. Kiitokset. Okay. Okay. Herr Präsident, ich möchte für unsere Gruppe erklären, dass wir den Antrag auf geheime Totesin, että me tuemme pyyntöä salaiseksi lippuäänestykseksi. Quindi l'ha chiesto quello e quello. Ci stanno i... Quindi verifichiamo, ma credo che già uh, ci stanno i... No niin, tarkastamme tämän, mutta uskoisin, että meillä on jo riittävä määrä salaista lippuäänestystä pyytäneitä. Kuka pyytää salaista lippuäänestystä vielä kerran? Okay, Procediamo quindi per... Eh, no siinä tapauksessa, tässäkin tapauksessa äänestämme salaisella lippuäänestyksellä. Eli samat äänimäärät ilmeisesti kuin aikaisemmin. Samat ääntenlaskijat sì, giusto. Per cortesia, se alzate le mani gli onorevoli che devono prendere parte alla votazione del primo vicepresidente. Niin, eli näyttäkääpä, haluatteko osallistua tähän äänestykseen nostamalla kättä. Merci. les substitutes. Mmh, c'est pas grave, aussi. Okay. Ici, ils vont mettre même leur nom. Et euh, dans I vari gruppi devono indicare se ci sono i supplenti che, nominano, che votano al posto dei titolari. No niin, Olisiko varajäseniä? Heidänkin täytyisi ilmoittaa, että he ovat äänestämässä. Chairman, can I just confirm that you are voting? Puheenjohtaja, haluan vahvistaa, äänestättekö te? Can I just confirm that you are voting? Niin, voinko äh, vahvistaa sen, että tekin äänestätte? Te kollegi. Io no, votai Chris Davis. No, ha chiesto se lei ha l'intenzione di votare. Io no. No, al posto mio c'è il supplente che vota Chris Davis. Ei, minullahan on äh, varajäsen. Chris Davis. Chris. Bei, bei uns fällt bei Prego, onorevole Gass. Bei uns fällt wieder Frau Holmeier. Rova Holmeier puuttuu edelleenkin, joten Revelini puolestaan äänestää, äänestää siis edelleenkin hänen puolestaan. Socialisti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 L'onorevole Ines Ayala Sender. l'onorevole Zigmantas Balcitis. L'onorevole Andrea Cescova.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 Onorevole Tamás Deutsch. L'onorevole Martin Ernauser. Onorevole Jens Geier.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 onorevole Iliana Ivanova. Onorevole Elisabeth Kostinger. Onorevole Boguslav Liberadski. Onorevole Luisa Monica Macovei. Onorevole Jan Olbricht.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 Onorevole Teodoros Skilakakis. Onorevole Bo Soren Sondergaard. Onorevole Bart Staes. Onorevole Stavrakakis. Sospendiamo la seduta 5 minuti per consentire... No niin, pidämme nyt 5 minuutin tauon, jotta äänten laskijat voivat laskea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 Chiedo se c'è qualche gruppo che propone il secondo vicepresidente. Prego, onorevole Gaia. Danke, Herr Präsident. Ich möchte für unsere Gruppe vor Kiitos puheenjohtaja. Ehdottaisin, että muut varat puheenjohtajat niinkään kuin valittaisiin käsiä taputtamilla. Joillakin henkilöillä on aikatauluongelmia, koska muillakin valiokunnilla on näitä perustamiskokouksia, joten ehdottaisin, että muutkin hoidetaan käsiä taputtamalla. Einverstanden, danke. Olemme samaa mieltä. Allora, a questo punto, eh, se nessuno è contrario... Niin, jos kukaan ei vastusta, niin siinä vaiheessa toista, kolmatta ja neljättä varapuheenjohtajaa voimme ehdottaa tässä samalla kertaa. Kuka haluaisi käyttää puheenvuoron? Prego, onorevole Gras. für unsere Fraktion. Jean-Pierre Audi olisi seuraava ehdokkaamme EPP-puolueryhmältä. Consente alla nomina? Sì. Consentele alla nomina. C'è qualcuno che vuole... Ollaanko yhtä mieltä nimityksen kanssa? haluaako joku käyttää puheenvuoron vai voimmeko julistaa toiseksi varapuheenjohtajaksi edustaja Oodin kätten taputuksen? Prego, onorevole, la invito a prendere posto. Niin, pyydän teitä tulemaan tänne puheenjohtajistoon. No niin, nyt tässä vaiheessa haluamme nopeuttaa asioita. Kolmas varapuheenjohtaja, onko meillä nimitystä kolmanneksi varapuheenjohtajaksi budjetinvalvontavaliokuntaan? Kiitos puheenjohtaja. Ryhmäni ehdottaa kollega Liberatskia kolmanneksi varapuheenjohtajaksi. Voimmeko edetä tässäkin kätten taputuksin? Eli nimitämme Liberatskin kolmanneksi varapuheenjohtajaksi kätten taputuksin. Lo invito anche a lui a prendere posto. Pyydän teitäkin istutumaan tänne puheenjohtajistoon. Olkaa hyvä. Quale gruppo prende adesso la parola per la quarta? Sen jälkeen neljäs varapuheenjohtaja, ehdokkuus. Chi è? C'è nessuno.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 Niin, onko kenelläkään mitään sanottavaa tähän ehdotukseen, vai voimmeko pitää tätä, ää, tätäkin nyt nimitettynä käytten tavoituksen hyväksymä tämän nimityksen ja pyydän edustajia saapumaan tänne puheenjohtajistoon. A questo punto aggiorno la seduta a domani alle 9 per i... Niin, Koordinaattorit ähm, kokoontuvat yhdeksältä, kaikki muut puoli kymmeneltä. Hyvää iltaa kaikille.